Colleghe ja e kollegi, buongiorno. Hyvää päivää kollegat. Nyt siirrymme äänestyksiin. On paljon ensinnäkin talousarviokysymykset. Euroopan unionin yleinen talousarvio 2017. Esittelijät haluavat käyttää puheenvuoron. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa herra Geier. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minun täytyy tässä hiukan vielä koetella kärsivällisyyttä.